Maintenant, ¿no? Bonsoir, chers collègues. Hyvää iltapäivää. Aloitamme kokouksen. Euroopan parlamentin jäsen olen toiminut jo kymmenen vuotta ja voinkin sanoa siltä pohjalta, että naisten asianvaliokunta ei ole koskaan ollut näin täynnä kuin nyt. Kokous on siis avattu. Toivotan tervetulleeksi kaikki jäsen tätä järjestäytymiskokoutta varten. Nyt katsot, huomatkaa missä järjestyksessä me äänestämme. Ensin valitsemme puheenjohtajan, sitten varapuheenjohtajat Sitten tämän kokouksen aikana ikävä kyllä meillä ei ole Maltan tulkkausta. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitokset. Kysymys menettelyihin ja äänestysmenettelyihin liittyen. Ovatko ryhmät ajatelleet tämän järjestelmän pohjalta toimia, eli tältäkö pohjalta äänestykset hoidetaan vai onko myöskin eh, sellaista vaaleja mahdollista ajatella yhden mm, paikan osalta. Eh, DONT-järjestelmästä mielestämme olisi syytä pitää kiinni. Henkilökohtaisia näkemyksiä hän ei tässä erityisesti tarkastella, vaan eh, poliittisilta ideologisilta pohjilta täyttää paikat ja pitäisimme tärkeänä sitä, että kaikki ryhmät on järjestelmän pohjalta demokraattisesti voisivat paikan saada ja mielellään kysyisin muilta koordinaattoreilta, mitä mieltä ollaan, ovatko muutkin tämän demokraattisen järjestelyn kannalla. Uh, Madame von Storch. Kiitoksia. En usko, että voidaan alkaa nyt keskustella. Meidän pitää jatkaa kokousta, mutta niin kuin te sanoitte, ehdokkaat ovat Dontin järjestelmän mukaisesti valittuja ja voin vain toivoa, tätä järjestelmää noudatetaan myös tässä kokouksessa. Nyt on tarkoituksena valita työvaliokunnan jäsenet, puheenjohtaja ja sitten neljä maksimissaan varapuheenjohtajaa sääntöjen mukaisesti. Näiden vaalien jälkeen hyväksymme naisten valiokunnan kokouskalenterin vuodelle 2014 samoin kielijärjestelmästä puhutaan ja sitten koska kaikki varsinaiset jäsenet eivät ole tänään paikalla, niin haluaisin kertoa teille, keitä, ketkä varajäsenet voivat korvata. Rova Galpelt, Konstas Le Grip, Andor Deli, Sabine Verhoyen, Verhoyen Monika Holmeier, Laura Komi, Milena Vortsane, Marita Uuskok, herra Tarabella, Bilbao Parandika Intveld, Stefan Eek. Jos jotakin muutoksia tulee tämän suhteen, mitä olen sanonut, poliittiset poliittisten ryhmien pitää sitten kertoa minulle ennen kuin aloitamme äänestyksen. Sihteeristä on laitanut kaikki luettelot läsnä jäsenistä, jotta äänestys on pätevä. Meidän pitää tarkistaa päätösvaltaisuus nyt. Meillä on paikalla 24 jäsentä ja yhdeksänkin riittäisi. Ennen kuin valitaan puheenjohtaja, uskon, että meidän täytyy mm, tehdä koeäänestys Jos siellä on muita ehdokkaita, niin sitten äänet valitaan osoituksen. Seuraava nimitys on tehty, on vain yksi ehdokas. Rova Garcia Perez SD-ryhmästä. Onko muita ehdokkaita valiokunnan puheenjohtajaksi? Ei. Joten me äänestämme, tai hyväksymme hänet suosion osoituksen, jos tämä sopii teille. Je, je félicite Madame euh, Garcia Perez. Kiitoksia. Tulkaa tänne, Rova Garcia Perez. Olemme tehneet hänen kanssaan yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan, joten minulla on kunnia ottaa hänet vastaan tänne puheenjohtajistoon. Bueno, queridas... Eh... Hyvät kollegat, ensinnä tietysti haluan kiittää teitä luottamuksestanne tässä tärkeässä työssä, joka minulla ja meillä kaikilla on tällä vaalikaudella edessä. Minä toivon, että työ, yhteistyö tämän valiokunnan jäsenten kesken etenee yhteistyössä tasa-arvon hengessä naisten ja miesten välillä. Meillä on varmasti paljon tehtävää edessämme ja toivon, luotan tässä työssä teidän yhteistyöhönne ja pyydän myös kärsivällisyyttä näinä ensimmäisenä päivinä ennen kuin totumme tähän työrytmiin valiokunnassa. Sitten valitsemme varapuheenjohtajat nämä varajäsenten nimet vielä EPPstä, Garpelt, Le Grip, Deli, Verhoyen, Anne Holmeier ja Laura Komin. Pyydän anteeksi, jos äänen nimet väärin. Tulen paneutumaan tähän asiaan ja toivottavasti sitten parannan tulosta jatkossa. SD-ryhmästä Dansila, Marita Uskog ja Tarabella. Aldesta Bilbao Parandika ja Sofi Intveld. Goesta Stefan Ek. Jos mitään muutosta ei ole, niin sitten äänestämme ensimmäistä varapuheenjohtajasta Todetaan, että täällä on päätösvaltaisuus olemassa ja sitten äänestämme ensimmäistä varapuheenjohtajasta ehdokkaana EPPstä on Rova Matera. Jos ei ole ketään muuta ehdokasta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi, joten hyväksymme ensimmäisen varapuheenjohtajan suosituksen. Sí, por favor, la señora Stork. Ja, vielen Dank. Ich hätte gerne die Kiitos kysymys, jonka jo äsken esitin. Saisinko siihen vastauksen? Haluaisin kuulla koordinaattoreilta, kun puhutaan näistä neljästä varapuheenjohtajapaikasta, pidetäänkö kiinni tästä demokraattista menettelytavasta näissäkin? Eli onko näin ajateltu meneteltävän kaikkien neljän varapuheenjohtajavalinnan yhteydessä? Bueno, no podemos entrar ahora a un debate al respecto de esta cuestión. Emme voi alkaa nyt keskustella tästä aiheesta. Uskon, että meidän pitää jatkaa ja äänestää varapuheenjohtajista. Ja jos jotakin kommenttia pitää sitten tehdä, niin mitä ne kuitenkin sen hyväksy seuraavaksi valitsemme toisen varapuheenjohtajan. GUE-ryhmästä on ehdotettu rouva Ines Suberia. Hän on ehdokas, jota on esitetty hän on paikalla. Onko muita ehdokkaita? Hänet on valittu toiseksi varapuheenjohtajaksi. Sitten valitsemme kolmannen varapuheenjohtajan ST-ryhmästä Blinkevitsiltä on ehdokkaana. Jos muita ehdokkuuksia ei ole, suosien osoituksen vahvistamme hänet kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Olkaa hyvä, tulkaa paikallenne. Muy bien, pues ahora pasamos a la elección. Sitten valitsemme neljännen varapuheenjohtajan ECR-ryhmästä. On ehdotettu Rova Storkia, herra Tarbella. Mais je voudrais répondre à la question. Haluaisin vastata Rova Storkin kysymyksen, niin voi käydä niin, että pyydetään salaista äänestystä jostakin ehdokkaasta. Don Tienstamhän on ihan oivallinen, mutta joskus tulee vähän muutoksia, näin ainakin pyytäisimme, pyydämme, pyytäisin salaista äänestystä. Rouva Beatrix Storkista neljänneksi varapuheenjohtajaksi. La colega Win, Win Servisca. Perdón. Ja zgłaszam wniosek przeciwny. Jestem zdumiona. Minä haluaisin nyt e, ilmaista e, kielteisen kantani. Tämän neljän äänestyksen jälkeen kukaan ei e, vastustanut ja nyt yhtäkkiä tässä tapauksessa nyt sitten myönnätte tällaisen poikkeaman sääntöihin. Tämä on, sotii kaikkea sääntöjä vastaan diplomatian ja erityisesti hyvien tapojen. Pirder, pide la palabra. Thank you. Thank you very much. No. Kiitos. tuen ehdotusta salaiseksi lippuäänestykseksi. Täällähän jäsenillä on oikeus aina äänestää haluamallaan tavalla. Ja viimeinen puhe, paikka. Siihen liittyy paljon tunteita ja ehdottaisin tällaista. Ehkä meidän kannattaisi ensin äänestää siitä, kuka on tai ollaanko täällä Ähm, suljetun lippuäänestysten kannalla esimerkiksi kädenhuutoäänestyksenä näin tästä ensin. El reglamento, el reglamento... Järjestyksessä todetaan, että voi esittää pyyntöä salaisesta äänestyksestä, joka sitten suoritetaankin, jos se kuusi jäsentä tukee tätä ajatusta. Nyt kaksi ryhmää on nyt tätä pyytänyt, joten mielestäni on parempi, että ei enää keskustella, vaan äänestetään nyt siitä, suoritetaanko äänestys salaisesti. Jos kaikki kollegat ovat ottaneet äänestyskorttinsa mukaan, Señora Sinanska. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem vyjadriť svoje veľké... Kiitos puheenvuorosta. Minä haluan tässä nyt ilmaista suuren yllättyneisyyden. Tämä tasa-arvovaliokunta, joka puhuu miesten ja naisten välistä tasa-arvosta, puhuu myöskin suuren äänen mahdollisuuksista – ja sen sellaisesta. En nyt sitten yhtäkkiä äh, syrjimmekin yhtä ehdokasta, jonka valinta tapahtuu aivan eri tavalla kuin kolmen aiemman. Äh, äh, halutaan äänestää vastaan tavallaan. Riitedär. Minä toistan. Työjärjestyksessä sanotaan, että on mahdollista pyytää sellaista äänestystä, joistakin näistä henkilöistä varapuheenjohtajaksi, koska näin on todetaan työstyksessä, niin sitten me päätämme, tehdäänkö näin vai ei, äänestämmekö salaisesti vai ei. Vähintään tarvitaan kuusi ihmistä tukemaan tätä salaista äänestystä, joten kuka puoltaa sitä, että äänestämme salaisesti käsi ylös? De acuerdo. Hyvä yli kuusi jäsentä, joten sitten äänestämme salaisesti neljännestä varapuheenjohtajan paikasta. Entonces, eh, tienen ya todos ustedes... Teillä on kortit varmaan siellä koneessa. Vihreä tarkoittaa sitä, että puolatte von Stork, Stork valkoinen tyhjä ja sitten punaista äänestämällä äänestätte tätä vastaan. Rova Zaborska. Euh, merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä unohdin kortteni toiseen valiokuntaan. Jos voisitte laskea ääneni, äänestän sitten ihan avoimesti itse.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 13 a favor, 17 eh, en contra, una 17 vastaan yksi tyhjä ääni, joten von Storkia ei ole valittu neljänneksi varapuheenjohtajaksi. Siis niin, 13 puolesta 17 vastaan. El voto para la cuarta vicepresidencia se... Me lykkäämme tämän äänestyksen seuraavan valiokuntakokouksen. Toivottavasti sitten voitte välittää ehdokkuuksia työvaliokunnalle ja äänestämme siinä kohtaa sitten uudestaan asiasta. Muy bien. Pasamos, pasamos al siguiente punto del orden. Sitten seuraavaan kohtaan estuslistalla hyväksymme kokous kalenterin aikataulun tämän vuoden lopuksi teille on jaettu tämä ehdotus ja näin ollen teidän pitää vain hyväksyä tämä aikataulu. Sitä pidetään hyväksyttynä. Sitten seuraava kohta vielä. Kielijärjestelyt. Haluaako joku puheenvuoron aiheesta? Bueno, entonces lo damos para aprobado. En cuanto a... Selvä, tämäkin on hyväksytty. Sitten mitä tulee puheenjohtajan ilmoituksiin. EUn budjettiesitys 2015 vuodelle. Siitä tulee antamaan teille aikataulun Tarkistuksen aikaraja on hyväksytty, niitä voidaan jättää 24. heinäkuuta saakka. Silloin voi vielä tehdä tarkistuksia ja tätä käsitellään, niin sitä äänestetään valiokunnassa 3. syyskuuta kesän jälkeen, siis 24. heinäkuuta. Voidaan tehdä tarkistuksia budjettiesitykseen 3. Jo syyskuuta se hyväksytään valiokuntakokouksessa. Jos ei ole muita asioita, kiitän teitä vielä kerran ja sitten tapaamme seuraavassa kokouksessa.